eurooppalaisen teollisuuden huippuhetki. Aijala Sender, olette aivan oikeassa. Kiitos. Ja todella nyt siirrymme Hautalanne mietinnön äänestykseen. Oikeusasiavaliokunnan ehdotus puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi Stefanek. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 569 puolesta 72 vastaan 12 tyhjää ääni. Seuraavaksi Negreskun mietintö, nimenhuutoäänestys. Äänestys Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Negreskun mietintö on hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme Austravitsiuksen mietintöön. Ö, olkaa hyvä. Als wir nur in Herr Präsident, auch wenn es puhemies. Meillä on hyvin Meillä oli hyvin pieni määrä ihmisiä paikalla tänä aamuna. Nyt on nähdäkseni oikea hetki puhua kun Moldovan tasavallan presidentti on paikalla. Toteaisin, että on todella hienoa, että ystävällismielisellä tavalla presidentti nyt paikalla ja toivon, että voimme toivottaa hänet nyt tässä yhteydessä tervetulleeksi. Benvenuto. Tervetuloa vielä kerran. Mehän olimme toivottaneet teidät tervetulleeksi. Jo aiemmin olemme aina hyvin iloisia, kun hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat vieraannamme. Australiuksen mietintö Euroopan unionin ja on tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen tekeminen. Meillä on tähän suullinen tarkistus, herra Hauit. Hyvä puhemies. Lisätään vain sanat kappaleen seitsemän loppuun ja lähettää oman tarkkailumatkansa tarkkailemaan 30.11.2014 pidettäviä vaaleja. Tästä on sovittu myös EPPn kollegoiden kanssa. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Näin ollen siitä voidaan äänestää. Näin muutettuna. Äänet puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Olkaa hyvä. Puolesta. Vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus kaksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Kappaleeseen 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ää, hylätty. Sama enemmistö. Sitten on tason kappale A. Tarkistus kolme puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja älän jälkeen tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin, näin nimenhuutoäänestyksellä loppuäänestys koko tekstistä näin muutettuna. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi suositus Austrevicius Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välinen assosiaatiosopimus. Meillä on yksi ainut äänestys, nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Suositus on hyväksytty. Passiamo al processo di pace in Irlanda. Seuraavaksi Pohjois-Irlannin rauhanprosessi, päätöslauselma, esitys. Meillä on kuuden ryhmän yhteinen päätöslauselma, esitys, johdantoosan kappale, A, suullinen tarkistus, Voitte esitellä tämän. Donde dice considera... Kiitos. Kun tässä puhutaan äh, siitä, että kaikki äh, aseelliset konfliktit äh, Euroopan unionin alueella tulee päättää, haluaisimme lisätä tähän välttäen rankaisemattomuuden politiikkaa. Kiitos. Vastustaako joku tätä tarkistusta? Mi pare vaikuttaa siltä, että 44 eh, jäsentä ja enemmän eh, vastustaa, joten alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja nyt päätöslauselma esitys kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Siirrymme päätöslausumaan esityksiin liittyen Turkin jännitteitä aiheuttaviin toimiin Kyproksen tasavallan talousvyöhykkeellä. Tarkistus 5 nimenhuuta äänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Seuraavaksi kappaleeseen kuusi. Tarkistus kaksi ja kaksi on vedetty pois, eli kolmonen. Preda on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Nous vous proposons que dans le texte de l'amendement 3, on élimine... Toivoisin, että kun tässä viitataan näihin maihin ja koko maiden luettelon sijaan voitaisiin viitata tähän alueeseen. Poliittisen ryhmien kanssa tästä on sovittu. ja questo emendamento? Vastustaako joku tällaista suullista tarkistusta? Ei vastusta, joten äh, voimme äänestää tästä tarkistuksesta kolme näin muutettuna puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten kappaleeseen 10, tarkistus 1. Öö, kohta kohdalta äänestyksenä ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. No hyvä on ensimmäinen osa vielä koneellinen tarkistus. Tarkistus 1, osa 1. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 1. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten on toisen kappaleeseen tarkistus neljä puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Päätöslaselma esitys kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. tyhjä, Hyväksytty. Siirrymme Etelä-Sudanin humanitaariseen tilanteeseen. Kuuden poliittisen ryhmän päätöslausumaesitys. Tarkistus yksi nimenhuuto äänestyksellä. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Tarkistus on hyväksytty. Sitten kappale 20, tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt vielä tarkistus kolme puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Päätöslausumaesitys kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Päätöslausuma on näin hyväksytty. Le sono concluse. Olemme näin päättäneet äänestykset ja nyt kuulemme äänestysselitykset.